ambulanssi eh, henkilökuntaa vastaan. 250 koulua on suljettu ja tämä ei ole enää sota ilman so- sotilaita. Nä- sen, tä- näin sitä kutsuttiin silloin alkuun. Nyt siellä on sotilaita monestakin maasta. Ja tämä on, konflikti on laajentunut ja ja se on johtanut terrorismiin ja alueelliseen epävakauteen. Herra Sallanen, joka on YK on erityislähettiläs, palasi sieltä ja hän sanoi, että missään maassa mukavat puheet ja avus, avu, aputoimet eivät ole niin kaukana eh, toisistaan. Turvallisuusneuvosto on tapannut, eh, kokoontunut 15 kertaa eh, puhumaan Libyasta ja, ja, ja 15 kertaa se ei, ei ole julistanut aselepoa, mutta meillä on nyt toivoa aselevosta, että se me toivoimme, että se olisi astunut voimaan eilen, mutta tänään saimme tietää, että Mos- Moskovassa ei saatu sopimusta ja että kenraali Haftar eh, lähti Moskovasta suost- eh, eh, antamatta suostumustaan tähän aselepoon. Me olemme toistaneet monia kertoja, että meidän täytyy voittaa jakolinjat Euroopassa ja meidän täytyy olla yhtenäisempiä eh, tämän tilanteen edessä. Saksa on julistamaisillaan, en tiedä onko jo virallisesti julistanut, oli huhuja, että julistus annettaisiin tänään, mutta eh, eh, se on siis julistanut kuukausien valmistelujen jälkeen kutsun Eh, Berliinin konferenssiin ja se juli, eh, lujittaisi aselepoa ja antaisi mahdollisuuden rauhan. Erityislähettiläs tuli tänne perjantaina ja, ja ähm, Al-Sarraj oli Brysselissä ja tapasi ähm, puheenjohtaja Michelin ja von der Leyenin. Me olemme keskustelleet e- e- e- Egyptin ja monien muiden osapuolten kanssa. Ja, ja yhteinen huolenaihe on se, että Libyan tilanne on karkaamassa käsistä. Mutta en voi teitä, teille nyt vakuuttaa, että aselepo tapahtuu ja että Berliinin kokous ensi sunnuntaina tapahtuu. Libyasta ei voi puhua ilman Irania. Me yritimme matkustaa Libyaan, mutta turvallisuudessa se ei ollut mahdollista. En tiedä, oliko kyse turvallisuudesta vai oliko kyse siitä, että me, meitä ei sinne haluttu. Me siis tapasimme Brysselissä, jossa Al-Sarraj oli paikallaan, mutta ei Haftar. Ja pyrimme nyt kaikkien osapuolten kanssa, jos aselepo saadaan aikaan ja jos kokous Berliinissä saadaan aikaan, sitten tarvitaan aselevon valvontaa ja myöskin eh, asekiellon valvontaa. Me käytämme paljon rahaa Libyassa. 630 miljoonaa kuluneen viiden vuoden aikana käytetty yhteisyyhön. OAU ja YK virastot ovat todenneet, että 5000 ihmistä tarvitsee kansallista suojelua ja he ovat lähettäneet ja 50 000 e, siirtolaista on palautettu koteihinsa. 700 000 e, Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tullutta kuitenkin on Libyassa. Useimmilla heistä on työpaikka ja ja he aikovat jäädä Libyaan, jos olosuhteet niin sallivat. Mutta jos tilanne pahenee ja heidän on mahdotonta jäädä Libyaan, niin saattaa olla, että he yrittävät Eurooppaan. Tämä on siis eh, uhka, ja joka saattaa olla mahdollista, että laitonta, laitonta siirtolaisuutta – keskisen välimeren yli. Ja nyt Turkia, ja Venäjä ovat eh, johtavat eh, toimia ja tämä on muuttanut että Välimerellä. Eh, puoli vuotta sitten olimme vielä aktiivisia, mutta, mutta yksin olemme nyt aktiivisempia kuin puoli vuotta sitten, mutta itse asiassa venäläiset ja turkkilaiset, heillä on paljon vipuvoimaa, koska he ovat eh, paikan päällä sotilaallisesti eh, mukana. Ei normaali armeijoiden kautta, mutta tiedämme, että aseen virta lisää, kasvaa ja Libya on kuin syöpä, joka on lähettänyt etäpesäkeitä Saheliin ja Sahelin tilanne ja liittyy siihen, että Libyassa on niin paljon aseita ja taistelijoita, ja joka tämä saastuttaa koko alueen. Sudan, Syyria ja lähi tulevat ihmiset, jotka ta- tulevat sitten Libyan taistelemaan. Tämä on tilanne. Ehkä me saamme tulevan 24 tunnin aikana hyviä uutisia, ehkä emme. Ehkä Saksa kutsuu konferenssin koolle, ehkä ei. Ehkä on as- saamme aikaan aselevon, ehkä sitä ei synny. Toivon, että meillä olisi jonkinlainen mahdollisuuksien ikkuna. Libya on rikas maa. Se on Afrikan rikkaimpia maita huolimatta eh, sisäisistä levottomuuksista. Se on siis rikas ja sillä on, siellä on vain 6 miljoonaa ihmistä. Niin sen pitäisi olla rikas ja vakaa, mutta nyt eh, alkaa yhdeksäs vuosi valtavan tuhoisaa poliittista kriisiä. Eh, ei ollut koskaan helppoa Libyalle – päästä e, jättää taakseen 40 vuoden diktatuuri ja nousta demokratiaksi. Se oli, se, kaikki tiesivät, että se on, e, tulee olemaan vaikeaa, mutta tällaista katastrofia kukaan ei voinut kuvitellakaan. Ja nyt se vain pahenee sekä libyalaisille että meille jos me emme tee parastamme ja toimi voimakkaasti tämän konfliktin hallin, hallitsemiseksi ja poliittisen ratkaisun löytämiseksi, jäsenvaltioiden tuella ja parlamentin tuella pyrin eh, toimimaan nimenomaan näin ja toivon, että tämä vahva sitoutuminen voi olla osa sitä ratkaisua, joka pitää Libyan yhtenäisenä ja, jo, eh, ja tuo sille rauhanomaisen ratkaisun koska sanotaan, että ei ole sotilaallista ratkaisua. Ja tämä mantra, että ei ole sotilaallista ratkaisua, tämä, tätä hoetaan myös Syyrian osalta, mutta itse asiassa lopulta sotilaallinen ratkaisuhan siellä oli. Me eurooppalaiset, kun me emme halua osallistua sotilaalliseen ratkaisuun, eh, me eh, luomme barrikaadit ympärillemme ja ajattelemme, että ei ole sotilaallista ratkaisua. Ja näin libyalaiset kääntyvät turkkilaisten ja venäläisten puoliin. Ja tämä eh, tasapaino on nyt eh, itäisen välimeren eh, tilanne. Ja tämän pitäisi huolestuttaa kovasti meitä kaikkia. Olisin iloinen, jos meillä, jossa, eh, jossa on nyt eh, me, meillä on koko joukko eh, turkilaisia tai, ja venäläisiä sotilastukikohtia pian ja, ja he, ne ohjaavat Italian rannikolle suuntautuvaa siirtolaisuutta. Ja vakavasti tämä on nyt tilanne toivottavasti saamme hyviä uutisia tulevina tunteina. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia näistä huolestuttavista sanoista. Ja nyt puheenvuoro ryhmien edustajille. Kollega McAllister, kansanpuolueen edustajana, olkaa hyvä. Sehr verehrte Frau Präsidentin. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, kuten korkea edustaja totesi, Libyassa vallitsee poliittinen draama. Poliittinen ja sotilaallinen draama EUn ulkoovella. Tämä draama on kestänyt liian pitkään ja sitä ei ole juurikaan noteerattu. YK-luvut ovat tiedossa. Hafta aloitti toimensa tou- huhtikuussa ja se, siitä lähtien 1100 on menettänyt henkensä, 900 000 ihmistä kaipaa humanitaarista apua, kaksi kolmasosaa heistä lapsia ja naisia, eli hätä on suuri. Tämä Libyan tulitauko on askel oikeaan suuntaan, mutta maa ja kansalaiset tarvitsevat, kuten täällä on sanottu, kestävää rauhaa. Saksan hallitus ja varsinkin liittokanslerimme ovat jo aikaa sitten todenneet, että alueella tarvitaan kestävää rauhaa. Ja tämä mainitsemanne konferenssi, joka kuulemani perusteella järjestetään Berliinissä tulevana sunnuntaina, sen tarkoituksena on saada rauha aikaiseksi. Mutta meidän on todettava Euroopan parlamentin jäseninäkin, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, että keskustelemme tästä konfliktista. Kaikki, jotka ovat tässä konfliktissa mukana suoraan tai epäsuoraasti, niin pitäisi tehdä töitä sen eteen, että kriisi päättyy ja rauha vallitsee maassa. Vain ja ainoastaan suverenin maan kautta voimme keskustella uudelleen rakentamisesta ja silloin EUn tehtäviin kuuluu tuen tarjoaminen. Kiitoksia. Köszönjük a Paljon kiitoksia. Seuraavana SED-ryhmän puolesta edustaja Piri. Uh, Mr. High Representative. Arvon korkea edustaja, ensinnäkin haluaisin sanoa, että arvostan kovasti teidän rehellisyyttänne ulkopoliittisessa uh, keskustelussa. Te otatte nämä keskustelut erittäin vakavasti ja vaikka olin valmistellut uh, puheen, niin seuraavalla kerralla aion vain kuunnella ja sitten kommentoida kuulemaani. Niin, mm, aikaisin tänä aamuna Kalifa Haftal äh, käveli pois neuvottelupöydän ääreltä eikä allekirjoittanut tätä aseleposopimusta. Tämä on tietenkin melkoinen isku Libyan äh, ihmisten kasvoille, myös rauhan kasvoille. Äh, yhdeksän kuukauden aikana 2800 siviiliä ja useampi, useita taistelijaa on kuollut ja monet ovat joutuneet lähtemään kotipuolestaan. Turkki teki päätöksen lähettää joukkoja paikalle ja tämä on jälleen kerran yksi tällainen sijaiskonflikti meidän rajoillamme. Minä olen iloinen siitä, että viime viikolla olette toimineet niin, olette tehneet kovasti työtä ja toivon, että teidän työnne kantaa hedelmää. Se johtaa hyvään tulokseen ja tämä ensi sunnuntain konferenssi on erittäin kriittinen, toivottavasti se tapahtuu. Ja lopuksi libyalaiset ansaitsevat pitkän aikajanan näky- näkymät, jotta saavat rauhaa ja turvallisuutta. Next speaker, Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Nart, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra Borrell. Olen kaikessa samaa mieltä, mitä sanoitte mutta me, mutta, e, kuka tahansa, joka olisi kuunnellut paikan päällä ihmisiä ja sen ei tarvitsisi olla yllättynyt, koska tämä yllättyys minua yllättää. Että, e, e, yllättä, yllättä, yllättivätkö hyökkäys Tripoliin, mutta kaikki Tämä, jos ajatellaan, että meillä, meillä oli tämä Frankenstein-sopimus alun perin, niin ei se nyt mitenkään olla mitenkään Haftar, Haftarin eh, toimet ovat yllättäneet. Ja parlamentissa on vain kuultu, e-, e-, että e-, olemme kuulleet vain Sarajin edustajia Eh, ja ajattelimme, että he puhuvat libyalaisten äänellä, mutta libyalaiset puhuvat nyt paikan päällä. Niin kuin sanoitte, mennään huonosta vielä pahempaan ja eh, paikan päällä on eh, sotilaallinen epätasapainotilanne ja meidän täytyy toimia Eurooppana todella. Turkia ja Venäjä ovat siellä, koska miksi? Koska Eurooppa ei ollut siellä. Me olemme jossain metafyysisellä tasolla tässä asiassa. Meidän täytyy toimia todella eh, hienotunteisesti ja tehokkaasti. Italian ja Ranskan eh, toimivat ja näin, ja näin olemme ihan epärelevanttia Eh, Satori eh, eh, Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Saturi. Hän edustaa vihreitä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Yes, ah, Madame la présidente. Puhemies, hyvät kollegat. Mehän haluamme myötä vaikuttaa rauhaan Libyassa ja Euroopan unioni tietysti haluaa konsultoida ja äh, puhuu paljon, mutta ei kauheasti toimi. Meillä ei oikeastaan ole minkäänlaista yhteistä strategiaa jäsenvaltioiden äh, välillä. Äh, te, Borel, olette tavallaan toimimattomuuden johdossa täällä. Jos me haluamme, meidän täytyy ymmärtää se, että me emme voi ulkoistaa toimintaa rajojemme ulkopuolella, kun Libyassa ihmisoikeuksia riko, rikotaan. Me olemme kaikki vastuussa tästä humanitaarisesta tilanteesta Libyassa. Ja hyvä Borel, eh, koskaan ei ole liian myöhäistä korostaa eh, eurooppalaisia arvoja. Eh, me, meidän täytyy toimia diplomaattisella areenalla, meidän täytyy pitää huoli siitä, että tulitauko toteutuu ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Meidän täytyy saada vaihtoehtoja myöskin pakolaisten talteenotolle ja niin edespäin az identitás és demok- Kiitoksia. Edustaja Bonfrisco, yksi minuutti. Signor vicepresident. Arvon puhemies ja arvon Borrell. 500 000 eurooppalaista ovat äänestäneet meidät tänne, koska me haluamme, että me toimimme, että me puolustamme Eurooppaa. Me, he haluavat rauhaa ja turvaa, turvallisuutta Eurooppaan. Äh, vuonna 2011 äh, Libyassa äh, valta vaihtui. Se muistuttaa jo luhistunutta valtiota. Mikä on meidän roolimme tänä päivänä? Meidän täytyy Turkki ja Venäjä toimivat, mutta me emme. Ja tämä on johtanut siihen, että meillä on kovasti kylläkin konvergenssia sisämarkkinoilla, mutta meidän ulkopolitiikkamme on edelleenkin repaleista. Eurooppa on kuitenkin myös välimerta. Kiitos. Seuraavana edustaja Zambatski, ECR puolesta yksi minuutti, olkaa hyvä. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин върховен представител. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Kukaan täällä ei voi väittää, ettei tietäisi mikä on tilanne. Sarasin ja Erdoganin välinen sopimus tarkoittaa käytännössä myöskin turkilaisten joukkojen lähettämisen Libyaan ja myöskin sen, että toimitaan Kyprosta ja Israelia vastaan. Saraji ja Rugar siirtävät islamisteja Syri- Syyriasta Libyaan. Eli nämä henkilöt siirtyvät Libyaan. Kyse on siitä, että Libyasta tulee taas takapajuinen maa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraan edustaja Demirel, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies, hyvät kollegat. Tämä aselepo on hauras ja ei ole tietoa saadaanko kunnon poliittinen ratkaisu aikaiseksi. 2011 NATO hyökkäsi Libyaan ja kaatoi Gaddafin se johti täydelliseen kaaukseen, kansala- sisällissotaan ja myöskin sijaissotaan. Naton sota on johtanut useampien toimijoiden mukana tuloon. Eli lähes kaikki suurvallat ovat mukana. Kyse on kaasusta, öljystä, geopoliittisesta asemasta ja vallasta. Sehän on se kauhea fakta. Mutta sota tarkoittaa ihmisille kauheuksia ja kuolemaa. Ja mistä EU ja Borrell puhuvat oikeastaan siitä, että maahanmuuttovirtoja pitää estää syntymästä. Me teemme yhteistyötä hallituksen ja Saratsin kanssa, joka tekee yhteistyötä myöskin sellaisten toimijoiden kanssa, jotka eivät ole meidän puolellamme. Tämän pitää loppua. Nyt pitää estää tällaisten ulkopuolisten sekaantuminen tilanteeseen. Vain ainoastaan sitä kautta saadaan kestävää rauhaa aikaiseksi. Kansalaiset kaipaavat rauhaa, eivätkä mitään ö, aseiden lisähankintoja. Sitä kautta ei Libyassa eikä missään muuallakaan rauhaa saada aikaiseksi. Kiitoksia. En. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Nikolau Avalanos sitoutumattomien puolelta. Olkaapas hyvä. όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί. Euroopan unioni ei ole vain puissa oleva, vaan Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Ne ovat e, e, syyllistyneet imperialistiseen puuttumiseen ja e, Syyrian invalidisoimiseen ja Kiina, e, e, Turki, Turki, Venäjä, Egypti ja niin e, poispäin ovat pyrk- halunneet hallita energiaa, e, varoja ja, ja, ja, ja Turkin ja Libyan välinen sopimus pyrkii aivan sattumavaraisella tavalla hallinnoimaan Eh, merirajoja Välimerellä. Ja NATO ja Yhdysvallat ajattelevat, että Libya on strateginen kumppani ja meidän, meidän täytyy eh, toimia niin, että, me, että rajat säilyvät ennallaan ja eh, itsemääräämisoikeus säilyy. Lino. Edustaja Tajani, olkaa hyvä. Portare risultati. Haluamme tietenkin myönteisiä tuloksia. Yleensä olen optimisti, mutta valitettavasti tässä tilanteessa Eurooppa on loistanut poissaolollaan eikä ole saanut tukea minkälaisiin poliittisiin aloitteisiin. Ja tulokset nähdään. Turkki ja Venäjä ovat nyt niskan päällä Libyassa ja muuallakin alueella. Tämä on johtanut siihen, että terrorismi on saanut nostaa päätään, maahanmuutto tai maasta muutto on ongelma ja tietysti energia ongelma on sekin nostanut päätään. Ja kun ajatellaan Israelia, Kyprosta, Kreettaa, Italiaa. Äh, kaikkien meidän pitäisi saada jonkinlainen äh, energiavarmuus. Äh, ja meidän täytyy saada kaikille Euroopan unionin maille tämä varmuus. Paljon kiitoksia. Arvon kollegat, toivoisin, että pidätte kiinni puheajoista. Kello käy kokous päättynee tuossa 20 vaille 12, joten toivoisin, että pidätte kiinni puheenvuoroistanne ja näihin kahteen viimeiseen keskusteluun liittyen ei sovelleta kätsiä menettelyä laisinkaan, jos se vain teille sopii. Seuraavan edustaja Kotsoliino SDn puolelta, olkaa hyvä. Seguiamo con attenzione gli sviluppi. Jos katsotaan näitä ö, kehityskulkuja, niin nyt ihan viime minuutteilla olemme saaneet tietoja sunnuntain kokouksesta Berliinissä. Me tiedämme, että meidän tehottomuutemme on johtanut äärimmäisen suuriin riskeihin. Ainoa tapa joka, tai keino, joka meillä on käytössämme, on politiikka meidän täytyy vahvistaa diplomaattisia välineitämme. Meidän täytyy keskittyä niin paljon kuin mahdollista tähän Berliinin kokoukseen. Meidän täytyy auttaa niin paljon kuin vain pystymme libyalaisia, kaikkia libyalaisia, mutta erityisesti lapsia, niitä, jotka ovat sodan uhreja. Meidän täytyy luoda sellaista politiikkaa, että äh, saamme Libualle äh, täyden suvereenisuuden. Meidän täytyy saada äh, vasta voima, sellainen voima, joka auttaa meitä dialogiin kautta rauhaan. Jos me emme eurooppalaisina toimi, jos me, jos me annamme vain muiden äh, voimien toimia, mutta pysymme eurooppalaisena hiljaa, niin silloin me emme onnistu. Mutta meidän täytyy onnistua, äh, koska tilanne on erittäin hankala. Meillä on erittäin tärkeä rooli, kun ajattelemme Euroopan tulo, tulevaisuutta. Äh, Libuan tulevaisuus ja Euroopan tulevaisuus eivät ole erillisiä asioita. Ja Tämä on sellaista työtä, jota meidän täytyy tehdä ja meidän täytyy rohkaista Borrelia tekemään työnsä niin tehokkaasti kuin mahdollista. Ähm, se on meidän kaikkien etujen mukaista. Kiitokset seuraavan edustaja Grosley. Niin, ne, ne jäsen, e, maat, jotka osallistuivat Gaddafin vastaiseen e, operaatioon, e, joka, jonka jälkeinen tilanne on muuttunut painajaiseksi, pitäisi tuntea pistos omassa tunnossaan. Ja, tämä, ja Turkki, joka on jäsenvaltioehdokas, ryhtyy tähän riskialttiseen operaatioon – ja Turkin interventio ja Venäjän äh, aktiivinen sekaantuminen äh, ja myöskin sotilaalliset toim, sen sotilaalliset toimet Egyptiössä. Meillä on äh, vaikea tilanne ihan ovellamme. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että saadaan aikaan aselepo osapuolten välille ja niin, että saadaan rauhaa ja vakautta tähän maahan ja sille alueelle. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Mark Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin edustaja Borrellille näistä selvityksistä ja pyrkimyksistä pyrkimyksistänne rauhan aikaansaamiseksi Libyassa. Tuskipa kukaan luulee, että tämä olisi helppo ratkaisu, eli rauhan aikaansaaminen, mutta sota riehuu Libyassa ja silti voimme tehdä enemmän. Vuodesta 2014 lähtien Välimereen on hukkunut tuhansia ihmisiä. Mitä haittaa siitä olisi, jos nämä ihmiset eläisivät vielä? Minä olin mukana Välimerellä, keskustelin pelastettujen ihmisten kanssa ja heille heidän kertomuksestaan kuvastui se fakta, että ihmisiä ei kohdella Libyassa ihmisinä. Ja siksipä onkin epäinhimillistä, että Eurooppa kohtelee näitä paineita ihmisiä siten, että se vain palauttaa nämä ihmiset kriisipesäkkeisiin. Miksi emme tarjonneet enemmän pelastusaluksia Välimeren kriisiä ratkottaessa? Meidän täytyisi juuri pelastaa ne ihmiset, jotka pakenevat tätä sotaa. Minä uskon, että voisimme tehostaa toimiamme Välimeren alueella ja kyllä Euroopan unioni tätä myöskin meiltä kokonaisuutena vaatii. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Mariani, hän edustaa ID-ryhmää. Kiitoksia. Länsivallat ovat puuttuneet Libyan, Libyan toimintaan ja ö, nyt ö, me olemme, me olemme halunneet, että me voimme hyötyä niistä reiteistä, joita on, jotka johtavat Afrikkaan ja Faye al-Sarai on ollut ää, Turkin suosimana ja nyt me ei, Euroopassa olemme joutuneet näkemään tilanteen, jossa Erdogan kontrolloi Libyasta Turkin kautta tulevaa maahanmuuttoa. Miten me voimme olla näin naiveja? Ratkaisu luultavasti on sotilaallinen ja me olemme pois Libyasta ja jos näin on, se ehkä johtaa siitä, että tällä hetkellä ranskalaiset ovat ainoita, jotka Sahelin alueella taistelevat islamismia vastaan. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Frakos, ensi ensiherra puolelta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Edustan Kreikkaa täällä parlamentissa. Sen takia täytyy mainita Turkin eh, puuttuminen asioihin Libyassa. Uskuuko kukaan Erdoganin suusta tulevaa oikeusvaltiopuppua. Katsotaan Turkin historiaa, niin nähdään vain rikoksia. Siellä on surmattu tuhansia kurdeja, rikottu Kreikan vastaisia rajoja. Nyt lähetetään aseita jihadisteille eh, tuolla alueella. Meidän täytyy ymmärtää, mitä he aikovat tehdä. Ne pyrkivät loukkaamaan rajoja ja, ja meidän täytyy lopettaa hänen tukemisensa. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Arvon korkea edustaja. Tällä hetkellä Al-Sarraj on lähettänyt kaksi selkeää viestiä. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimet eivät ole vielä johtaneet mihinkään. Valitettavasti me olemme luopuneet mahdollisuudesta kontrolloida tilannetta. Tällä hetkellä Venäjä ja Turkki ovat niskan päällä tässä, tällä alueella. Ja tällä hetkellä meillä on aselepo sopimus, tai se on ollut tulossa, mutta Haftar ei sitä halua allekirjoittaa. Jos me haluamme estää uuden Syyrian, niin meidän täytyy olla läsnä Berliinissä ja meidän täytyy olla uusi viesti. Ja se on se, että mm, e, Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy olla läsnä, mukaan luettuna omani kaikki, jotka pitävät Libuan tulevaisuutta tärkeänä, kaikkien täytyy olla läsnä. Vain sillä tavalla saamme neutraalisuutta ja mahdollisuuksia äh, mahdollisuuksia hyvän ratkaisuun. Äh, kiitos. Thank you very much, Mr. Vice President. Paljon kiitoksia, arvoisa varapuhemies. Teille halutaan esittää kysymys, eli sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Hyvä, olkaa hyvä. Sevomme voimme πολύ την Kunnioitan näkemystänne ja muistan teidät edellisestä parlamentissa. Haluan kuulla, että kerrotte kantanne niin, että herra Borrell kuulee. Tripolin hallinto solmi sopimuksen Erdoganin kanssa ja siltä pohjalta eh, Turkki on saanut eh, eh, taloudellis- erityistalousalueen ja tukikohtia. Mitä herra Borrell ajattelee, että meidän pitäisi tehdä, että tämä Turkin toiminta saadaan lopetettua – ja, hän, eh, ja se merkitsee myöskin laivoja Kreikan alueelle. Arvon Kostas, kuten ö, tiedätte, niin olen usein kritisoinut tätä Turkin ja Libyan sopimusta, joka mielestäni ö, ei johda mihinkään ö, hy- hyvään, eikä tietenkään ole Kyproksen ja Kreikan etujen mukaista. Mielestäni tämä konflikti on pikkuhiljaa laajenemassa ja se, että tämä sota näyttämö laajenee, sitä, se täytyy estää kaikin tavoin. Ja tietysti minä luotan korkeaan edustajaan, luotan siihen, että Berliinissä tosiaan saadaan aikaan konkreettisia tuloksia ennen kuin on liian myöhäistä. Uh, the next speaker is Mr. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Mermakis, olkaapa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσοχή Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhemies. Minä kuuntelin, mitä herra Borel sanoi. Ja täytyy sanoa, että emmehän me ole mitään analyytikkoja, me olemme poliitikkoja ja meidän täytyy tehdä poliittisia päätöksiä. Meidän ei pitäisi olla vain sivustakatsojia, jotka tosiaan katselevat sivusta. Meidän täytyy puuttua, toimia ja tarjota ratkaisuja, koska juuri sitä kansalaiset haluavat. He ovat huolissaan tästä alueesta, sen kohtalosta. Borrellin analyysin perusteella Turkki ja Venäjä ovat suvereeneja tällä alueella. Miksi? Siksi, että me jätimme sinne tyhjiön. He tulivat ja täyttivät tämän tyhjiön. tyhjiön. Jos Borrell aikoo tehdä jonkinlaisia rauhanaloitteita, niin toki me tuemme näitä aloitteita, mutta kaikkein tärkein ja suurin ongelma on Turkki. Turkin käyttäytyminen on sellaista, että Turkki luo tilanteen, jossa me sahamme oksaa Euroopan arvoilta. He haluavat kulkea omaa tietään. Miten kukaan voi tänä päivänä epäillä tai miten, miten kuka voi epäillä, että me emme haluaisi rauhaa? Meidän täytyy osoittaa muille, että me olemme tällä alueella läsnä ja haluamme rauhaa. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Pikula SDn puolesta reilut minuutti, olkaa hyvä. Ostajalla usieni napetosti Iraku Iranu, a od iznimne je važno. Kiitoksia rouva puhemies. Tänään keskustelemme erittäin tärkeästä aiheesta, tärkeää meille – mutta se on jäänyt ikään kuin Irakin ja Iranin tilanteen varjoon. Tilanne nyt on sellainen, että Turkki, joka on virallisesti Naton kumppani, koordinoi toimia naapurivaltioidemme kanssa ja Venäjäkin toimii ja systemaattisesti rikkoo kansainvälistä merilainsäädäntöä. Aselepo ei ole pitänyt ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden ei ole vieläkään löytänyt yhteistä säveltä ja politiikkaa Libyan tilanteen suhteen. Sotilaallinen välintulo ei välttämättä ratkaise kaaosta, vaan on omiaan pahentamaan sitä, joten me emme voi puhua vain ainoastaan maahanmuuton virroista. Meidän täytyy toimia proaktiivisemmin, varsinkin kun kyse on lähialueesta. Berli, Berliinin prosessi ja yhteistyö YK on kansan tärkeässä asemassa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Zimniok. Rouva puhemies, sotilaallinen välitulo on Erdoganin kannalta viisas siirto kiristettäessä ja kir- kiristettäessä Euroopan unionia. Ja meidän täytyy olla rehellisiä itsillemme. Mehän emme hallitse maahanmuuttovirtoja, me emme päätä mitä kautta ihmiset tänne tulevat, vaan Erdogan eli Turkki. Se päättää kuinka paljon ihmisiä kulkee mihinkin suuntaan. Erdogan vain uhkaa maahanmuuttovirroilla ja EU tekee mitä hän haluaa. Nyt tilanne on riistäytymässä käsistä. Nyt Turkki haluaa saada otteen siitä ma- Afrikan maasta, josta suurin osa maahanmuuttajista tulee Eurooppaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Erdogan on saanut Euroopasta niskaotteen. Meitä voi kiristää vielä helpommin. Vihdoinkin meidän on käytettävä taloudellista ja sotilaallista voimaamme. Meidän täytyy osoittaa, että me olemme tasaväkinen vastapeluri. Ja tästäpä syystä EU tulisi tehdä kaikkensa Turkin toimien keskeyttämiseksi, maahanmuuttosopimuksen lopettamiseksi ja vastuun kantamiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi ECRn puolesta edustaja Fidanza. Yksi minuutti, olkaa hyvä. La guerra per procura. Kiitoksia. Tämä sota on osoittanut Euroopan unionin eh, epäjohdonmukaisuuden ja Borrellin eh, toiminta eilen, tänäkin tänäänkin on ollut voimattomuuden riemuvoittoa. Eh, vuodesta 2011 Libya on armottomasti johtanut maahanmuuttokriisiin ja Turkki ottomaanivaltiona tekee mitä lystää kivenheiton päässä meidän rajoiltamme. Me olemme toimineet kansainvälisesti täysin voimattomina, kun muut maat ovat siellä päässeet vallitsemaan. Meidän täytyy nyt toimia, jotta vältymme katastrofilta paljon. kiitoksia, kiitokset, että pidätti kiinni puheajasta. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Lagos. Niin, olen yllättynyt ja vihainen siitä, mitä kuulin herra Borrellilta aikaisemmin. Hän myönsi, että Venäjä ja Turkki eh, eh, hallitsevat tuolla alueella. Ja jos ajatellaan, että miljoonat viattomat ihmiset ovat eh, kuolleet eh, näiden maiden takia. Ja me, murhaaja Erdogan, mehän me tiedä, mehän tiedämme, että Erdogan on tuonut jihadisteja eh, Syyriasta Libyaan. Ja meidän se, että me sanomme, että tunnustamme Al-Farajin hallituksen, niin sekin on aivan mahdoton ajatus. Eh, tulevissa neuvotteluissa on Algeriakin mukana, mutta Kreikka ei ole kutsuttu ja ei, ei ole mitään eh, asiaa liittoutua Turkin kanssa ja Kreikkaa vastaan. Aina te toimitte näin. Eh, me puolustamme o, o, kotimaatamme kaikin mahdollisin tavoin. Jo, teidän täytyy muistaa tämä. A speaking time on jo lähet. Vice President Otmar Karas is Kiitoksia seuraavana edustaja Karas. Olkaapa hyvä. Arvoisa varapuheenjohtaja, keskustelu on iltapäivän ja tämän illan kuluessa osoittanut selkeästi, että mm, kun katsotaan kriisipesäkkeitä, olivatpa ne lähellä tai kaukana, niin EUlla ei ole minkäänlaista roolia. Ja on syntynyt sellainen vaikutelma, että olemme ikään kuin voimattomia ja mutta toisaalta esitämme toiveita. Poliittista yhteneväisyyttä ei löydy. Poliittista projektia, hanketta, toimintaa ei löydy. Ja Libya ikään kuin peilaa EUn turvapaikka, maahanmuutto, ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta, ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan muuallakin. Ja tämä tyhjä, kuten kollega Mamarakis totesi, tarkoittaa sitä, että Turkki ja Venäjä saavat yliotteen viikonlopun Berliinin huippukokouksessa saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi vain ainoastaan mikäli EU puhaltaa yhteen hiileen. Ja välittäkää tämä viesti eteenpäin ja varmistakaa, että Berliinissä Euroopan unioni on toimintakykyinen. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän puolesta edustaja Arena. Kiitoksia äh, se, mitä tapahtuu, on kestämätöntä. Se on kestämätöntä Libyan siviilille, se on vaarallista alueelle, Magrebille, Magrebin alueelle, Sahelin alueelle ja se on erittäin vaarallista myös Euroopan turvallisuudelle. Tämä massiivinen ihmisoikeus, rik, massiiviset ihmisoikeusrikkomukset Libyan alueella, aktivisteja on tapettu, he ovat, heitä on kadonnut Sergi Wack on ollut kuusi kuukautta ähm, kadoksissa. Naisia kohdellaan kaltoin. Äh, vaikuttaa siltä, että Turkin ja Venäjän ja Egyptinkin interventiot, äh, niiden malli on kaukana ihmisoikeusmallista. Euroopalla on erittäin tärkeä rooli esitettävänään niin diplomaattisesti kuin poliittisestikin. Totta kai Berliinin konferenssi on tärkeä. On tärkeää, että kaikki osapuolet pyrkivät kohti demokratiaa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Asima Kuplu kansanpuolueen riveistä. Arvoisat kollegat, Euroopan vastuuna on se, että se ottaa johtotehtävän Libyan tilannetta ratkottaessa, sillä Euroopassa joudutaan selvittelemään kriisin seurauksia. Turkki kuitenkin kampittaa EUta näissä ponnisteluissaan, sillä Turkkihan on tehnyt sopimuksen Libyan hallituksen kanssa, ja tästäpä syystä Haftar vetäytyi. Meidän täytyy muistaa, että sopimus on kansainvälisen lainsäädännön vastainen ja tästäpä syystä totesin Borelin suuntaan, että teidän tulisi viipymättä vaatia Sarasilta ja Erdoganilta, että tämä laiton sopimus revitään, sillä Tämä on Turkin provokaatiota ja se ei vaikuta ainoastaan rauhan, rauhaan, vaan myöskin EUn uskottavuuteen, niin se vesittää unionin toimintakykyä jatkossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pisapia. Pyydän anteeksi, että unohdin teidät äsken. Kiitoksia. Libyan kriisin äh, käsittely on osoittanut, että Italian hallitus on melko toimeton ja voimaton. Kaikki on lähtenyt jo kymmenen vuotta sitten äh, äh, Gaddafin ajoista. Ja Euroopan unioni jätti tähän maahan tyhjön, jonka Turkki ja Venäjä ovat täyttäneet. Ankara on ottanut käsiinsä tämän maahanmuuttokäytävän. Äh, mukana on tietysti myös äh, strategisia ja energiaan liittyviä intressejä. Äh, Italian ulkopolitiikka ei ole ollut syytön tilanteeseen. Ase sopimusta ei saatu allekirjoitettua, mutta nyt me odotamme Berliinissä tapahtuvaa allekirjoittamista. Jos sekin eh, epäonnistuu, niin se on taas vaikka kuinka mones eh, askel taaksepäin. Juliano Pisapia következik az SND-től egy percre. Parancsoljon, uram. Kiitoksia. Seuraavana siis edustaja Pisapia SNDn puolesta. Olkaa hyvä. Te, eh, Borrell, sanoitte, että että Libyassa siirrytään huonosta vielä huonompaan. Valitettavasti tämä on oikea päätelmä ja se panee ajattelemaan. Tällä hetkellä Libyassa vallitsee mm, Putinin ja Erdoganin malli. Meidän täytyy päästä eroon jäsenvaltioiden yksi yksimielisyysvaatimuksesta. Jäsenvaltiot hanakasti puhuvat ja sanovat, että täytyy toimia, mutta kuitenkaan ei pystytä toimimaan. Ja tämä vie meiltä uskottavuutta. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy käydä vuoropuhelua, mutta valitettavasti yksinpuhelulla ei ratkaista mitään. muistan vielä John Kennedyn sanat. Me emme koskaan saa pelätä neuvottelemista, mutta neuvotteluja ei pidä käydä peläten. Egy percre, parancsoljon uram. Grazie, presidente. In Kiitoksia. Libyassa edelleenkin Euroopan unioni ei monista puheista huolimatta ole saanut toimittua. Tällä hetkellä ähm, Venäjä ja Turkki ovat siellä vallassa. Äh, kaiken Eurooppa äh, on pelannut Tripolissa suoraan Erdoganin käsiin ja tällä hetkellä tilanne uhkaa levitä äh, koko laajemmalle alueelle, se saattaa johtaa sen äh, epästabilisoitumiseen ja tämä johtaa tietenkin äh, humanitaariseen kriisiin. Haluaisin tietää esimerkiksi, miten YK, YK on toiminut tällä alueella, miten sen toiminta on auttanut ja Miten, miten, miten me voimme hyväksyä sen, että, että rikolliset toimet ovat päässeet siellä ää, toimimaan? Tämä, että Turkki ja Venäjä ovat siellä niin päässeet niskan päälle, on selkeä Euroopan politiikan epäonnistuminen. Kiitoksia. Seuraavana Furlas. Tämä tilanne Libyassa ei voi jättää ketään kylmäksi. Siitä on tulossa toinen Syyria, kun Turkin kaltaiset maat eh, käyttävät siellä vaikutusvaltaa ja me vain katsomme sivusta. Erdogan yrittää eh, ottaa homman hallintaansa ja ja, ja Berliinissäkin var, on mahdollisuus, että eh, pelataan eh, Turkin pussiin. Ja Euroopan unioni ei voi jäädä jälkeen herra Borrell näissä asioissa. Tätkäsik egy percre ugyancsak az SND-ből parancsoljon. Inchir seuraavana. Puhemies, herra Borrell Ähm, vain ky, äh, äh, kymmenen vuotta sitten näytti siltä, että oli valoa tunnelin päässä ja että pyrittäisiin saamaan aikaan demokratiaa ja turvallisuutta Pohjois-Afrikassa. Ja olin, äh, ol, olin ihan va, olen vakuuttunut siitä, että nyt että demokratia voittaisi, mutta Libyassa edelleenkin oikeusvaltio ja demokratia on vielä unelma. Tilanne liber, liber, liber, Libyassa edellyttää, että aselepo tilan eh, sopimus eh, muodollistetaan ja että olen vakuuttunut, että EUlla e voi olla vieläkin suurempi johtorooli, jossa se asettaa tärkeät periaatteet keskiöön. Libyan kansalaisille pitää saada ihmisoikeudet. Puhemies keskeyttää. Bardella is the next speaker. The floor is yours for one minute. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni on nyt, siis loistaa poissaolollaan. Mikä rooli meillä on ollut Syyriassa? Ei mitään, entäpä Iranin ja USAn eskalaatiossa, ei mitään Libyassa, ei mitään roolia. Turkkia, Venäjä saavat päättää tällä alueella, joka on kuitenkin meidän mantereellemme niin strateginen. Libya on joutunut ka- kaaukseen, siellä vallitsee humanitaarinen kaos, Ranska ja muut syyttelevät toinen toisiaan. YKkin on aika neuvoton. Kadafin jälkeen tästä maasta on tullut yksi tärkeimmistä maahanmuuton lähteistä ja Euroopan unioni on osoittautunut täysin heikoksi Valitettavasti asia on näin, kiitos. Nagyon köszönjük a felszólalásokat, és... Oikein paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa korkea edustaja Borrell. Eli nyt teillä on loppupuheenvuoron mahdollisuus. i may share some of the comments you have been doing. Niin äh, olen samaa mieltä eh, kun jotkut täällä ja sitten sanotaan kommentteja, että teidän täytyy Teidän, teidän täytyy he, eh, sanoa Erdoganille, että hän peruuttaa sopimuksensa Al-Sarrajin kanssa. Ja mitä sitten? Ongelma on se, että me emme ole olleet yhtenäisiä Libyan suhteen. Meillä on ollut erilaisia kantoja Libyan suhteen. Ja nyt ehkä maksamme hintaa siitä, että emme ole kyenneet edu, esittämään kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymää poliittista kantaa. On, on totta, joku täällä valittelee, että, että Turkilla on rooli eh, Libyassa. No mutta Turkilla on rooli ja Venäjälläkin on. Ja viime uutiset ovat, että eh, sen jälkeen kun, kun Haftar ei allekirjoittanut aseleposopimusta, koska se vaatisi, että heidän täytyisi, täytyisi myöskin hyväksyä eh, eh, Sarajin ja Turkin välisen sopimuksen, mutta Haftar eh, kuitenkin sitoutui siihen, että hän, että hän pysyy Berliinissä sunnuntaihin. Eh, olipa sitten aseleposopimusta tai ei, niin osapuolet ovat Berliinissä sunnuntaina. Tämä on ensimmäinen askel kohti poliittista sopimusta. Ehkä ette ole aina seuranneet kaikkia eh, tie, eh, lausuntojamme Libyosta, Libyasta. Niitä ovat antaneet neuvosto ja korkea edustaja Toivottavasti Berliinissä on mahdollisuus päästä osapuolten väliseen sopimukseen ja sitten täytyy panna täytäntöön nämä sopimukset. Se edellyttää kaksi asiaa. Ensin valvoa tulitaukoa ja toiseksi valvoa asekieltoa. Ja eurooppalaisten ovatko eurooppalaiset enemmän mukana näissä tehtävissä, alkaako löytyä yhteistä kantaa, alkaako tässä uudenlainen ajanjakso Libyan suhteen. Monia asioita on käsitelty puheenvuoroissa. En voi kaikkiin kysymyksiin vastata yksitellen, mutta haluan sanoa, että jos Berliinissä Berliinissä syntyy sopimus, niin sen jälkeen eh, syntyy tulitauko ja sen jälkeen eh, tarvittaisiin eh, tilanteen lievittämiseen yhte- poliittista tahtoa. For your comment. Kiitokset arvoisa korkea edustaja. Ja tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta.